Dear colleagues. Arvon kollegat, hyvät vieraat, tervetuloa iltapäivän kokoukseemme. Ennen kuin aloitamme kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään toimielinten välistä sopimusta paremmasta sääntelystä, haluaisin lukea teille koordinaattoreiden tänä aamuna tekemät päätökset Ensinnäkin nimitysasioita Rova Ferrara toimii esittelijänä. Florian Filippon parlamentaisen koskemattomuuden poistamisen osalta kyse on hänen maansa oikeuslaitoksen tutkimuksesta. Rova Hautala puolestaan toimii esittelijänä, kun on kyse Chislav Sikerskin parlamentaisen koskemattomuuden eväämisestä yhdessä toisen samantyyppisen tapauksen, Zyskan ta, äh, tapauksen kanssa. Autan hoitaa molemmat. Hautala niin ikään toimii esittelijänä tai lausunnon laatijana. Kyseessä on YK yleissopimus, joka liittyy vammaisten oikeuksiin, erityisestikin UNCPRD-komitean työ on huomion kohteena. Ehdotettiin myöskin, että laadittaisiin valiokunta-aloitteinen mietintö, joka liittyy komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kun on kyse offshore- ja kaasun porausyritysten vastuukysymyksestä artikan 39 mukaisesti vuoden 2013 kautta 30 direkti- direktiivin nojalla. Lisäksi järjestettiin päätettiin järjestää tammikuussa 2016 kokous kansallisten parlamenttien kanssa. Siellä tarkastellaan Cecilin kahta korvaavaa säädöstä. Toinen liittyy tavaroiden verkkovälitteiseen myyntiin ja toinen verkkovälitteiseen digitaalisten tuotteiden myyntiin. Koordinaattorit niin ikään päättivät kutsua oikeusasiamiehen tulevaan, johonkin tulevaan valiokunnan kokoukseen. Koordinaattorit päättivät myöskin, että suuriset kysymykset liittyvät lasten etuihin rajat ylittävissä tapauksissa Euroopassa viedään marraskuun täysistuntoon tätä koskeva asia. Koordinaattorit niin ikään päättivät ottaa valiokunnan kokouksen estyslistalle marraskuun 12. päivänä aiheen naiset johtokunnissa. Tähän keskustelu piti käydä neuvoston kanssa joulukuussa, tai neuvosto käsittelee tätä joulukuussa OECDn edustajia Luxemburgin puheenjohtajamaan edustajia myöskin Alankomaiden edustajia, koska Alankomaat ovat, on seuraavana puheenjohtajavuorossa kutsua myöskin paikalle. Ja myöskin on paikalle. Koordinaattorit äh, päättivät esittää suullisen kysymyksen tästä samaisesta aiheesta Kysymyksen sanamuodosta tullaan päättämään kirjallisen menettelyn kautta. Päätettiin järjestää ensi vuoden puolella myöskin tilaisuus, jossa EUn neuvoa antava missio siviiliturvallisuussektorin uudistamiseksi Ukraina sinisaattu EUAM, eli EUn Ukrainan missio, kutsutaan paikalle kertomaan Ukrainan oikeuslaitoksen uudistamisesta sekä EUn katsottuna, että myöskin Ukrainan näkökulmasta katsottuna. Rouva Delvo nimitettiin täysjäseniksi ja rouva Komodini Katja ja herra Andersson nimitettiin varajäseniksi EMPLn työllisyysvaliokunnan työryhmään, jossa tarkastellaan robotiikkaa, keinoälyä informatiikkaa. Tässä olivat koordinaattorien päätökset. Now, uh, may I welcome you. Nyt sitten siirrymme ensimmäiseen kohtaan iltapäivän kokouksessa. Mukana myöskin AFKO-valiokunta ja Rova Hybner, sen puheenjohtaja. Annankin perussopimusvaliokunnan puheenjohtajalle Rova Hybnerille tilaisuuden esittää avajaispuheenvuoronsa. Kiitoksia paljon aion käyttää puheenvuoroni puhuakseni myöskin sisältöpuolen kysymyksistä, koska täällä ei ole muita Afgon jäseniä paikalla. Tämä tiedetään nykyinen toimijoiden sopimus, joka koskee parempaa lainsäädäntöä, on peräisin vuodelta 2003. Se on ihan mukava vuosi, mutta täytyy myöskin muistaa, että tuolloin Eurooppa oli hyvinkin erilainen kuin tänä päivänä. Tämä oli ennen suurta laajentumista, joka toteutui myöhemmin, ja ennen myöskin kriisiä. Kriisi kirvoitti monia uudistuksia, varsinkin kun kyse eurooppalaisesta hallinnosta, Euroopan parlamentista ja komissiosta myöskin. Niidenkin rooleja rikastutettiin antamaan niin uusia toimivaltuuksia. Viime vuosina valtavan suuria muutoksia on tehty siihen, kuinka Euroopan unioni toimii. Tästä syystä valiokuntamme katsoi, että oli erittäin tärkeää pohtia uudelleen toimintavälistä sopimusta, joka koskee parempaa sääntelyä suuren luokan tarkistus tarvitaan tähän tekstiin ja Euroopan parlamentti on tätä peräänkuuluttanutkin jatkuvasti. Sopimuksessa käsitellään seikkoja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä meille, Euroopan parlamentille. Suurin osa niistä on relevantteja koko parlamentin kannalta. Siksi Svoboda ja minä hyväksyimme tosiasian, että meidän pitäisi käydä keskustelu korkeammalla mahdollisella tasolla poliittisella tasolla, jotta sopimus saataisiin aikaan. Juri ja AFKO-valiokunnalta näyttävät tässä merkittävää roolia. Ja ne täytyy olla mahdollisimman tiivisti mukana neuvotteluprosessissa. Valiokuntamme ovat työstäneet myöskin asiakirjaa lausunnon muodossa asiasta. Mitä sisältöpuoleen tulee, tietystikin Pablos, valvonta ovat lähinnä vastuussa. Tämä tullaan hyväksymään tämä sopimus hyväksymismenettelyllä, tämä toimintavälinen sopimus, mutta myöskin AFKolla on toimivaltuuksia silloin, kun on kyse toimijoiden välisistä suhteista ja silloin, kun on kyse perussopimusten täytäntöönpanosta ja sen arvioimisesta, kuinka sopimukset toimivat käytännössä. Olemme vastuussa myöskin joistakin muista seikoista, jotka liittyvät yksityiskohtiin tässä sopimuksessa. kuten esimerkiksi parempi yhteistyö lainsäädäntöprosessin yhteydessä. Tämä kuuluu meidän toimivaltamme piiriin ja myöskin toimintojen välinen suunnittelu, ohjelmasuunnittelu ja monivuotiset ohjelmat ovat erityisestikin ovat meille tärkeitä. Edien kuulemisten perusteella, jotka on jo järjestetty, on havaittu, että Guy Verhofstadt, joka on pääneuvottelija, hänenkin puheestaan on havaittu, että äänen painot keskustelussa tuntuvat viittavan siihen, että toimijoiden suunnittelua tullaan vahvistamaan ja se tullaan linkittämään tarkemmin tiiviimmin monivuotiseen suunnitteluun. AFKO vastaa myöskin valvonnasta silloin, kun on kyse toimintojen välisestä tasapainosta päätöksentekoprosessissa ja eri toimijoiden välisistä toimivaltuuksista, aivan erityisestikin kun on kyse tasavertaisen kohtelun periaatteen toteutumisesta parlamentin ja neuvoston välillä. Te muistatte, että jo vuosikymmeniä vallitsi kumman, eriskummanen konflikti parlamentin ja neuvoston välillä sen osalta, kuka oikeastaan, miten nyt sanoisin, kummalle komissio oikeastaan kuuluu ja saavatko kumpikin tasavertaista kohtelua komissiolta, kenen kaveri komissio on. Meillä on myöskin valtuuksia silloin, kun on kyse avoimuudesta toimielimissä, selkeydestä, kansallisläheisyydestä, eurooppalaisessa lainsäädännössä ja niin poispäin, joten me katsomme, että Nämäkin ovat tärkeitä ulottuvuuksia uudessa sopimuksessa. Joskus meidän toimivaltuutemme menevät päällekkäin jurin kanssa, kun se oikeusvaltion periaatteesta ja paremman lainsäädännön periaatteista, joten me katsomme, että meidän kannattaa tehdä yhteistyötä ja toivon mukaan AFKO pystyy käyttämään valtuuksia ja pystyy osallistumaan juuri tekemään työhön. Toissijaisuusperiaate ja suhteusperiaate niin ikään ovat hyvin pitkälti tapetilla tällä hetkellä. Paremman lainsäädännön yhteydessä haluaisimme, että tätä ei ymmärretä vain ja ainoastaan sinä sellaisena asiana, että lakeja säädetään vähemmän kuin aiemmin tiukkapäisempi sääntely saattaa johtaa siihen, että siitä on haittaa EUlle. Kyse ei ole pelkästään aiempien ehdotusten takaisin vetämisestä, tämäkin pitää hoitaa sen mukaisesti, vaan tässä ehdotetaan myöskin vaihtoehtoja asetuksille. Tätäkin vähennetään hallinnosta taakkaa. Mutta lisäksi on, on kyse positiivisesta agendasta, kun Euroopan unionissa tehdään päätöksiä demokraattisella ja avoimella menettelyllä – tämä lainsäädäntö on tarpeellista tärkeissä asioissa, kuten siinä, kuinka saadaan sisämarkkinat paremmin toimimaan ja kuinka Euroopan unionin hallintopuoli toimii paremmin, kuinka eurovyöhyke toimii paremmin ja kuinka voidaan paremmin suojella kansalaisia ja kansalaisten oikeuksia. Lisäksi voidaan myötä vaikuttaa todenteolla talouden kasvuun ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, joten valiokunnat ja parlamentti haluaisivat myöskin sitä, että sisältöpuolen kysymyksiin otetaan sisältöpuolen kysymyksiä otetaan vakavasti. Lisäksi peräänkuulutetaan yhteisiä toimia toimielinten välille, jotta saadaan parempaa lainsäädäntöä aikaan, myöskin parempi laatuista lainsäädäntöä ja tehokkaa, tehokkaampaa, vaikuttavampaa, avoimempaa lainsäädäntöä ja lainsäädäntöä, joka on tarkalleen harkittua punnittua toimielinten kesken. Eurooppainen lainsäädäntö voi silloin saada myönteisemmän arvion myöskin kansalaisen silmissä ja samalla luodaan todellista eurooppalaista lisäarvoa lainsäädännön kautta. Haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni ilmaistaakseni oman käsitykseni siitä, mitä on odotettavissa tältä prosessilta. Halusimme myöskin osoittaa, että parlamentti tekee yhteistyötä mielellään näissä neuvotteluissa saadakseen aikaan parempia tuloksia. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia, Tanuta Hybner. Ennen kuin annan puheenvuoron herra Karimille, niin haluaisin sanoa, että salissa on paikalla valtuuskunta Italiasta, Italian senaatista siis. Olette tervetulleet tänne kokouksemme. Bienvenuti, se on ainoa sana, joka tulee mieleen italiaksi. Toinen huomautus on kutsuimme myöskin Franz Timmermansin sekä Kiefer Hofstadin tänne kuulemisen valitettavasti. He eivät päässeet paikalle, joten tämä kuuleminen pitää käydä ilman heitä. No niin, mutta nyt sitten edustaja Karim haluaa sanoa jotakin. Thank you, I'm obliged to. Kiitoksia. <clears throat> Kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa. Haluan kiittää johdonnosta ja haluan kiittää myös Hybneriä. Hän on oman valiokuntansa puheenjohtaja. Kiitän siitä, että hänkin tuli tänne kertomaan tiedoistaan. Te käsittelitte juuri asiaa, jonka minäkin olin ottamassa esiin koska silloin kun me suunnittelimme tätä tilaisuutta, niin oli selvää, että myös komissaari äh, Franz Timmermans äh, käyttäisivät puheenvuoron olisivat, olisi läsnä ja samoin Ferostat äh, olisi läsnä. No, monet meistä olemme nyt saaneet tietää, että hänellä on aika tärkeä asema uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa. Ja mitä tahansa täällä tänään sanotaankin, niin ilman näitä kahta henkilöä, ilman näiden kahden henkilön läsnäoloa tämä ei ole edes puolikas keskustelu. Me tulemme vain keskustelemaan keskenään, me puhumme itsellemme. Ja kun puhutaan avoimuudesta, prosessien avoimuudesta, niin pelkäänpä, että minä ja monet kolleganikin haluaisivat kysyä useita kysymyksiä joihin halutaan selvitystä, ennen kuin menemme siihen vaiheeseen, jossa voimme käydä todellista keskustelua sen sisällöstä, josta nyt puhutaan. Mitä tämän päivän kuulemistilaisuuteen tulee, niin se, että nämä kaksi henkilöä, ää, ainakin toisesta tiedämme, mikä hänen asemansa on, toisesta emme ole vielä ihan selvillä vesillä ennen kuin käymme sel- selkeän keskustelun hänen kanssaan. Niin, kun he eivät ole läsnä, niin olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa äm, ojennamme heille viikunan lehden, koska tällä hetkellä he ä, ovat alastomia, kun puhutaan demokraattisesta valvonnasta. Joten kyllä, tämä on hankala tilanne. Tilanne on, <clears throat> ja koko prosessi on ollut erittäin epätyydyttävä, ja nyt siitä on tullut täysin mm, sellainen, että sitä ei kerta kaikkiaan voida hyväksyä. Ja kun nyt tulin tänne, tähän huoneeseen, ja otaksuin näkeväni nämä molemmat henkilöt läsnä ja kuulevani heidän puheenvuoronsa ja kuuntelevan meidän huomioitamme, niin nyt olen tilanteessa, jossa minulla ei ole valinnan varaa. Minun täytyy ehdottaa, että tämä kuuleminen perutaan välittömästi, ja elleivät nämä kaksi henkilöä halua tulla tänne ja kunnioittaa tätä, sitä, tätä parlamenttia tavalla, jonka tämä parlamentti ansaitsee ja tämä valiokunta ansaitsee, jolleivät nämä henkilöt ole halukkaita tulemaan tänne, niin tätä kuulemista ei tule pitämään. Eikä tämä valiokunta myöskään anna näille miehille viikunanlehteä. Mrs. Niebler. Niebler, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Voin saumattomasti yhtyä siihen, mitä Karim sanoi. Minäkin katson, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Täytyy muistuttaa kaikkia siitä, että jo kuukausia on käsitelty parempaa lainsäädäntöä. Kaufman on laatinut mietintönsä, siinä on tehty tarkistuksia, siitä on keskusteltu ja myöskin täällä äänestetty. Katson samoin kuin muutkin kollegat, että, että olen suorastaan hämmästynyt siitä, että mietintö ei päässyt äänestykseen saakka. Silloin katsottiin, että neuvottelut saattaisivat kärsiä tästä, neuvottelut, jotka olivat meneillään. Siksi mietintö lähti takaisin valiokuntaan. Tämä on suorastaan ainutlaatuista, että tällä tavalla tehdään. Nyt on sanottu, että pyritään keskustelemaan Verhofstadtin ja Timmermansin kanssa ja sitten pyritään viemään siihen eteenpäin sitä asiaa, jota me olemme työstäneet kuukausia kuukausikaupalla. Vastapuoli ei ole paikan päällä kumpikaan vastapuoli neuvotteluissa. Ei ole täällä tänään, joten tänään voi suorastaan, suoraan sanottuna hyväksyä. Karmin tavoin vetoaisin sen puolesta, että hyvin ponnekkaasti ilmaistaisiin meidän kantamme, että kun Verhausta neuvottelee parlamentin nimissä, niin tulkoon edes paikalle kuulemaan, mitä ehdotuksia oikeudellisten asioiden valiokunnalla on toimintavälisen sopimuksen osalta. Tuen sitä, mitä kollegat täällä sanoivat ja toivon mukaan tämänpäiväinen keskustelu tulee myöskin menemään vasta puolen korviin, että meidänkin näkemyksemme tulee siellä huomioon otetuksi. Uh, Mrs. Regner, yes. Sitten Rova Regner. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä. Kyse on paremmasta lainsäädä, paremman säätelystä ja pahin mahdollinen lainsäädäntö sellaista, joka ei toimi. Vähimmäisteesi joka pitäisi saada toteutettua, on se, että parlamentissa meidän valiokuntamme ja AFKON pitäisi olla mukana tässä työssä. Ei halua toistaa kaikkea sitä, mitä edelliset puhujat sanoivat. Meillä on mietintö, siitä on neuvoteltu, se on valmiina. Ja mikäli lisähaasteet tulee vielä eteen, niin eh, meidän täytyy muistaa, että tämä mietintö on valmiina. Ja sitten toinen mietintö, jolla on toinen otsikko, on neuvottelun alla IMKO-valiokunnassa. Tämä liittyy samantyyppisiin teemoihin kuin Rova Kaufmanin mietintö. Ja se sitten on määrä viedä täysistuntoon. Minun se mielikuva, että kun on kyse paremmasta lainsäädännöstä, tässä joku on pahasti pielessä. Nyt on määrä neuvotella toimintamisen sopimus, tämä on aivan selvää, mutta hyvin paljon valiokuntien, vastuuvaliokuntien toimivallasta ei tule riittävästi huomioon otetuksi silloin, kun neuvotteluita käydään. Ja tätä emme voi hyväksyä. Voin hyvin ponnekkaasti vaatia, ryhtyä vaatimaan sitä, että neuvottelijat toimivat avoimesti ja tulevat paikan päälle edes. Mrs. Hautala. Sitten edustaja Hautala. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kuin kollegat tässä keskustelussa ja uskon, että se, että Verhofstadt ja varapuheenjohtaja Timmermans kieltäytyivät tulemasta on merkki röyhkeydestä ja tämä pitäisi olla, tämä on hyvän lainsäätämisen vasta, päinvastaista toimintaa kuin se, ja meidän pitäisi lähettää voimakas viesti heille molemmille, että me emme hyväksy tämänlaista kieltäytymistä käydä keskustelua meidän kanssamme. Tämä on asia, josta pitää olla hyvin selveä. Olemme kutsuneet kuitenkin vieraita paikalle, joten uskon, että voimme käydä erinomaista keskustelua siitä, mitä mieltä me olemme hyvästä, mikä meistä on hyvää sääntelyä ja hyvää lainsäädäntöä. Kiitos. Äh, Mrs. Van Busset. Edustaja Van Busset. Haluan vain korostaa sitä, mitä kollegatkin sanoivat. Minä olen sitä mieltä, että Ferostat on aina äänekäs siitä, kuinka tärkeä avoimuus on, ja hän neuvottelee IIAsta parlamentin puolesta. Ehkä vain yksi prosentti parlamentin jäsenistä tietää hänen käymiensä neuvotteluiden eh, sisällöstä. Hänellä ei ole edes mandaatteja, koska hän ei ole keskustellut meidän kanssamme. Eli me emme tiedä, mitä hän meidän nimissämme, parlamentin nimissä, neuvottelee. On tämä kyllä häpeällistä, tämä tapa, jolla asiat sujuvat. Ei tämä demokraattista ole. Äh, I basically agree with... Kyllä olen periaatteessa samaa mieltä siitä, mitä on sanottu tähän asti. Kuitenkin me emme ole täällä yksin. Meillä on puhuja täällä, nimittäin herra Robinson, joka on Institute of Advanced Legal Studiesista, eli Lontoon yliopistosta, oikeudellisesta yksiköstä sieltä. Joten ehdottaisin, meillä on täällä tarpeeksi äänestämään täällä, että tämä siirrettäisiin tämä kuulemistilaisuus niin kuin on ehdotettu, tai sitten voimme kuulla vieraspuhujamme, joka on tullut Lontoosta asti. Hän voi pitää esityksensä ja sitten voimme äänestää kuulemistilaisuuden siirtämisestä. Mikä on kantani tähän, Karina? Thank you very much, Chairman. I'm obliged. Kiitos puheenjohtaja olen kiitollinen kollegalleni Heidi Hautelalle siitä, että hän otti asian esiin. Minulla on ehdotus. Pyytäisin, että me äänestäisimme tästä ennen kuin aloitamme varsinaisen keskustelun niin, että vieraille, viera, vieraamme, joiden pitäisi puhua, eli Robinson voisi puhua sitten heti hänen esityksensä jälkeen. Hänelle voitaisiin esittää kysymyksiä ja käydä vuoropuhelua hänen kanssaan. Ja sitten tähän päätettäisiin saman tien tämä kuuleminen. Ainoa syy, miksi ehdotan tätä, on se, että herra Robinson on nähnyt hyvin paljon vaivaa tullakseen paikalle tänään ja auttaakseen meitä koko tässä prosessissa. Eli nämä kaksi herrasmiestä, jotka loistavat poissaolollaan, olisi toimineet näin, niin uskon, että hän olisi saanut hyvinkin paljon arvostusta osakseen, koska tämä on kansalaisten parlamentti. Siksi minä puheenjohtaja pyytäisin, että äänestäisimme tästä ehdotuksesta. I would uh, just like... Mm, niin haluaisin tehdä selväksi, että että Kiefer Hofstad, niillä oli aikatauluongelmia tämän päivän osalta ja hän on ilmoittanut siitä puheenjohtajakokouksessa, tai siis valiokunta, valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa, joten haluan tehdä selväksi, että hän ei kieltäytynyt tulemasta, vaan hän ilmoitti, että kyse oli aikatauluongelmasta. Kyllä, minä puollan äänestystä Eli siitä, että siirretään kuulemistilaisuus, kunnes päivämäärä löydetään, jolloin nämä kaksi herrasmiestä voivat tulla paikalle. Tämä on erotus, jos ymmärsin oikein, kyllä. So you propose that first to... Ehdotatte siis, että ensin kuulemme William Robinsonin esityksen ja sitten äänestämme niinkö? No, we vote first. Äänestämme ensin, sitten kuulemme mitä Robinson sanoo ja sitten tilaisuus päätetään siihen. Tätä minä ehdotan. So, who is in favor? Uh, Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Selvä. Se on sitten selvä juttu. No niin, näin ollen pyytäisin, tai siis annan puheenvuoron William Robinsonille. Olen jo esitellyt hänet, olkaa hyvä. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta saada puhua tästä aiheesta. Voin olla vain yhtä mieltä Hybnerin kanssa siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe Euroopan unionista. Se on otettava vakavasti. Olen jonkin aikaa ähm, antanut ymmärtää, että lainsäädäntöprosessissa olevien instituutioiden täytyisi pohtia koko sääntelyprosessia – ja lähestymistä siihen, ja olen odotellutkin tätä uutta IIAta kiinnostuneena. Olin ajatellut, että tällä kertaa asiat menisivät toisin, mutta itsepä asiassa komission ehdottama teksti ei ole kovinkaan paljon erilainen kuin se, joka meillä oli vuonna 2003 paremman lainsäädännön sopimus. Joten nyt ehdottaisin, tai sanoisin, että komission ehdotus on kyllä menetetty mahdollisuus. Tarvittaisiin rohkeampi lähestymistapa. Sanoisin, että tähän lähestymistapaan voisi eh, kuulua kolme elementtiä. Ensinnäkin on tärkeää, että lainsäädäntöviranomainen ottaisi haltuunsa, eh, ottaisi vastuun EU-lainsäädännöstä. Toiseksi lainsäädännössä mukana olevien instituutioiden tulisi asettaa puitteet sääntelylle. Sääntelypuitteet, jotka ovat tarkoituksenmukaiset ja kattavat ja helppopääsyiset, helposti luettavat. Olisi pidettävä, kiinni, pidettävä huoli siitä, että järjestelmä toimii ja se edellyttäisi jonkinlaista yhteistä valvontaa. Palaan näihin tuonnempana. Euroopan unioni on demokraattinen järjestelmä. Siellä vallitsee oikeusvaltion periaate. Perustamissopimus asettaa meille velvoitteita, kuten avoimuus, kansalaisten osallistuminen. Vaikuttaisi selvältä, että tällaisessa järjestelmässä nimenomaan lainsäädäntöviranomainen, siis neuvosto ja parlamentti, ovat se taho, jonka, joiden tulisi asettaa perussäännöt sääntelylle, komission kanssa yhdessä tietysti. Kun tarkastelen komission ehdottamaa tekstiä, niin siitä näkyy kyllä varjoa vanhasta teknokraattisesta lähestymistavasta, jolloin kaikki oli hyvin teknistä ja teknokraattista. Nythän me olemme jo pääset aika pitkälle eteenpäin tästä teknokraattisesta lähestymistavasta. Tämä on parlamentaarinen järjestelmä ja demokraattinen järjestelmä. Panin merkille vaikutusten arvioinnin. Komissio sanoo, että jättäkää se meille. Meillä on jo sääntely, sääntelyyn liittyvää vaikutusten arviota ja parlamentin tulisi meitä kuulla, mutta minusta se ei ole välttämättä oikein. Yksinkertaistaminen. Komissio sanoo, että me, meillä komissiolla on oma yksinkertaistamisohjelmamme. Komission ja neuvoston tulisi ottaa se perustaksi omalle työlleen. Minä olen eri mieltä. Kyllä lainsäädäntöviranomaisen tulisi voida sanoa, minkälaista yksinkertaistamisohjelmaa haluavat Eli lainsäädäntöviranomaisen tulisi ottaa ohjat käsiinsä, toki tehden yhdessä, yhteistyötä komission kanssa, ja yhdessä kaikkien kolmen tulisi laatia perusta. Olen sitä mieltä, että tämän perustan tulisi kattaa tekniset ulottuvuudet ja piirteet. Toki aina tulee olemaan poliittinen prosessi, joka on mutkikas, monimutkainen, mutta tähän kaikkeen liittyy myös paljon sellaista teknistä asiaa, jonka osalta tarvittaisiin yhteisymmärrystä ja perussääntöjä. Ne helpottaisivat asiaa ajattelen suunnittelua, ohjelmointia, vaikutusten arviota, konsultaatiota, laatimissääntöjä, julkaisu- ja tiedon levityssääntöjä, EUn lainsäädännön päivittämisestä puhun ja niin edespäin. Ja nämä perussäännöt ovat sellaisia, että niitä tulisi soveltaa myös komission säädöksiin. Ne tulisi ottaa huomioon. Tämänhetkinen sääntelypuitteisto on aikamoinen tilkkutäkki. Se on vanha, se on tahrintunut, siinä on reikiä. Sääntöjä laaditaan äh, eri teksteihin melkoisen, melkoista vauhtia, joita jotkut liittyvät perus, perustamissopimukseen. Sitten on ähm, äh, asetuksia. Yksi asetus juontuu vuodelta 1971 ja koskee aikarajoja. Meillä on myös kolmessa eri toimielimessä ähm, peru- ohjesäännöt. Työjärjestys on myös IIA, toimielinten väliset, välinen sopimus. Niitä on kolme. Ja sitten meillä on puitesopimus. On lukemattomia käsikirjoja ja suuntaviivoja. Jotkut ovat julkisesti saatavilla, kaikki eivät. Ja olemme voineet todeta, että nyt komissio on hyväksynyt parempaa lainsäädäntöä koskevat suuntaviivat. Olisi ehkä parempi, jos ne olisivat yhteiset suuntaviivat. On erilaisia ohjelmia, joilla on hienoja nimiä, kuten Best ja Slim, parempaa lainsäädäntöä, älykästä lainsäädäntöä. Mutta alu, ensin meillä oli parempaa lainsäädäntöä, sitten parempaa sääntelyä, siitä tuli älykäs sääntely, jonka piti olla parempaa kuin parempi. Ja nyt viimeisimmässä ehdotuksessa palataan taas parempaan lainsäädäntöön. Kuka tietää tasan ta- tarkkaan, mitä nämä kaikki ohjelmat pitävät sisällään? Ja tietysti meillä on koko joukko komission tiedonantoja. Ei tarvitse muuta kuin katsoa komission parempaa lainsäädäntöä koskevaa verkkosivustoa. Siellä on niitä tosi paljon, mutta ei kaikki. Ja me emme koskaan tiedä, ylittävä, menevätkö ne toistensa yli, vai ovatko ne voimassa yhtä aikaa uusia, hyväksytään mitä vanhoille tapahtuu, haihtuvatko ne vain. Ja tiedonantajan lisäksi on henkilöstön työasiakirjoja. Niiden etu on se, että niitä ei tarvitse kääntää, mutta jos niitä ei käännetä, niin silloin niitä ei ole saatavilla kaikilla unionin kielillä. Väittäisin, että monet näistä säännöistä ovat jo vanhoja ja vanhanaikaisia, kuten Hübner sanoi parempaa lainsäädäntöä koskeva sopimus hyväksyttiin vuonna 2003, jolloin Eurooppa oli aivan erilainen, kun taas kodifikaatiota koskevat koske, hyväksyttiin 1994, uudelleen laatimista koskevat säännöt 2002. Ovatko ne sellaisia sääntöjä, joita haluamme tänä päivänä tai tulevaisuudessa? Ja la- laatimissäännöt. Laatimissäännöt hyväksyttiin toimielinten välisessä sopimuksessa 1998 voiko olla niin, että 98 laaditut säännöt heijastelevat tämänhetkisiä tarpeita? Ei tarvitse kuin katsoa komission uusia ehdotuksia, jotka koskevat parempaa lainsäädäntöä ja sääntelyä, niin siellä on paljon sääntöjä, jotka liittyvät laatimisperiaatteisiin. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon. Monia esimerkkejä tässä komission ehdotuksessa on sellaisia, jotka liittyvät laatimiseen, arviointiin, valvontaan, kohtuuttomien kustannusten välttämiseen, sellaisten sääntöjen hyväksymiseen, joita on helppo toteuttaa käytännössä. Mutta kun katsotaan tämänhetkisiä vuodelta 1998 juontuvia sääntöjä, niin mitä, niissä ei puhuta mitään näistä. Joten sanoisin, että tämänhetkinen puitteisto on vanha, vanhanaikainen, epätäydellinen. Ovatko säännöt ylipäänsä tavoitteiden mukaisia, tarkoituksenmukaisia? Ehdottaisin, tässä sanoisin, että nyt tarvitaan uusi lähestymistapa. Tarvitsemme kaikki säännöt samaan pakettiin. Lainsäädäntö, viran, omaisen tulisi yhteisymmärryksessä komission kanssa laatia kaikki perussäännöt, jotka koskevat sääntelyä IIA-han. Näiden sääntöjen tulisi kattaa perusasiat – ja sitten voisi olla alisteisia tekstejä, jotka porautuisivat yksityiskohtiin ja niihin perustuisi sitten erilaisia suuntaviivoja, ohjeita ja käsikirjoja. Tällaisen järjestelmän hyödyt ovat ilmeiset, avoimuus tulee nyt ensimmäisenä mieleen, mutta kaikki, jotka ovat mukana itse lainsäädäntöprosessissa, voisivat paremmin ymmärtää oman roolinsa ja ne säännöt, joita sovelletaan. EUn järjestelmä on riippuvainen säännöistä, koska meillä on niin monia ihmisiä mukana ylipäänsä koko lainsäädäntöprosessissa näissä kolmessa toimielimessä. Näillä ihmisillä on erilaisia taustoja ja kulttuureita, tulevat, puuttuvat tähän prosessiin eri aikoina erillisissä instituutioissa ja aika harvat ovat lainsäädäntöspesialisteja. Heillä on muita erityisaloja aika vähän koulitaan lainsäädäntöasioissa, minä tiedän, koska minä annan tällaista koulutusta. Mutta jopa ne, jotka ovat lainsäädäntöspesialisteja, he osaavat vain oman erityisalansa. Jotkut ovat sääntelyyn liittyvässä vaikutusten arvioinnissa ää, asiantuntijoita, mutta eivät tunne laatimissääntöjä ja päinvastoin. Ja kaikki täytyy käännättää. Kääntäjillä on aika vaikea tehtävä, kun heidän tulisi saada yleiskäsitys kaikista säännöistä. Eli paitsi, että kaikki hyödyttäisi itse lainsäädäntöprosessia, henkilöstöä ja instituutioita, niin myös yleinen avoimuusaspekti on otettava huomioon. Kansalaiset ja yritykset voisivat paljon helpommin saada yleiskäsityksen säännöistä, joita sovelletaan säänneltäessä. Tämä valiokunta itse tämän vuoden kesäkuussa sanoi, että suuri osa komission ehdotuksista eivät tarjoa riittävästi avoimuutta. Niistä eivät käy ilmi toimien tarko- tavoitteet ja tarkoitukset. Kansalaiset eivät siis tiedä, mikä on lainsäädännön tarkoitus, ja oikeusasiamies on hiukan eri yhteydessä tänä vuonna sanonut, että Euroopan kansalaiset, yritykset ja organisaatiot ansaitsevat mahdollisuuden voida seurata lainsäädäntöprosessia, jotta ymmärtävät, miksi lopputulokseen tultiin. Toi parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla on perustamissopimukseen perustuva velvoite toimia avoimesti ja ylläpitää yleistä luottamusta, joten minä väittäisin, että tarvitaan selkeät sääntöpuitteet, joita kolme instituutiota soveltavat ja jotka ne hyväksyvät niin se olisi paras taakkuu siihen, että suuri yleisö luottaisi EU-hun enemmän. Ei kuitenkaan riitä se, että hyväksytään vain joukko perussääntöjä, olivatpa ne kuinka hyviä tahansa. Monet yliopistoelämän edustajat ovat jo todenneet, että sääntelyprosessiin liittyy jo paljon sääntöjä, mutta näiden samojen henkilöiden mielestä ongelmia edelleenkin on laadullisia ongelmia. Ja he, he, heidän selityksensä on se, että sääntöjä ei noudateta johdonmukaisesti käytännössä. Ja siksi sanoisin, että tulisi olla jonkinlainen yhteinen to- elin, jossa kaikki eu instituutiot olisivat edustettuina ja sääntelyviranomaiset olisivat edustettuina se voisi luoda jonkinlaista rakennetta, struktuuria olemassa oleviin mekanismeihin. Meillähän on jo muutamia mekanismeja. Trilogien lisäksi on muun muassa uudelleenlaatimismenettelyitä. Tällainen yhteinen toimielin voisi valvoa lainsäädäntötyötä kolmessa toimielimessä. Ja nyt meidän tulisi olemassa olevia menettelyjä järkiperäistää, saada aikaan yhteinen formaatti. Se olisi paljon parempi lähestymistapa, eli että olisi tällainen yhteinen toimielin, pikemminkin kuin että olisi jonkinlaisia ad hoc paneeleja – Ja tässä kohtaa haluaisin viitata William Heath Robinsoniin, paljon arvovaltaisempaa Robinsonin. Tämä, hän on kirjoittanut sarja, tai piirtänyt sarjakuvan, joka muistuttaa minua EU-lainsäädäntöprosessista. Tässä on ö, suuri joukko työntekijöitä, kaikki tekevät erilaista työtä, mutta kaikki yrittävät silloittaa kuilun kahden pilarin välillä. Ja tästä voidaan todeta, että tällä kannetaan uutta metallikomponenttia, se edustaa ikään kuin komissiota. Eli kun me katselemme tätä kuvaa, niin voimme ymmärtää, että että tehokas koordinointi työntekijöiden te- kesken ja tehtävien kesken on oleellista, jos me haluamme, että meidän rakenteemme lepäävät vakaalla pohjalla. Ei tietenkään ole helppoa kolmen instituution on sopia selkeistä perussäännöistä kaukana siitä, mutta kyllä ponnistus kannattaisi lainsäädäntöprosessi tulee aina olemaan monimutkainen ja aina tulee olemaan hankalia poliittisia prosesseja, mutta ainakin tämä, nämä tekniset perussäännöt olisivat selkeät, kaikki ymmärtäisivät ne, ne olisivat paikallaan. Siksi väit, sanoisin, että sen sijaan, että me missaamme tämän, menetämme tämän mahdollisuuden, niin meidän pitäisi ajatella, että meillä on kultainen mahdollisuus saada aikaan parempaa lainsäädäntöä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti William Robinson. Ennen kuin päätämme kuulemistilaisuuden, ehkä edustajat haluavat esittää teille kysymyksiä. Nibler, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla kysymystä oikeastaan ole. Haluaisin kiittää tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Ja tote, totesin tätä taustaa vasten on vielä närkästyttävämpää se, että Verhofstadt ja Timmermans eivät ole paikalla. Juuri komissiolla olisi ollut sanottavaa jotakin teidän alustuksenne pohjalta. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Olen varma, että kollegat saavat tästä innoitusta, kun he pyrkivät saamaan aikaan paremman toimielinten välisen sopimuksen ja oman käden jälkensä siihen. Edustaja Karim. Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää William Robinsonia hän, siitä, että hän ymmärtää täysin tilanteen ja pahoittelut hänelle, että nyt tämä keskustelu typistyy tällä tavalla, mutta toivottavasti saamme vaivata häntä vielä kerran joskus myöhemmin. Ja sitten komissio ja verhoustat saavat mahdollisuuden kuulla sitten suoraan hevosen suusta sen, minkä me kuulimme juuri äsken, ja ehkä vielä yksityiskohtaisemmin voimme käydä keskustelua, mutta siis pahoittelen kaikille muille, jotka tulivat tänne, joita liittyen siihen, että joudun ehdottamaan tällaista menettelyä tänään. Kyllä, olen samaa mieltä kuin edustaja Karim, ja minäkin haluan pahoitella siitä, miten tämä kolmistilaisuus tänään jouduttiin pitämään. Kiitos vielä kerran William Robinson siitä, että tulitte tänne tänään, joten nyt sitten sul- tämä kokous päättyy. Kiitos. Kuuleminen siis päättyy, kokous jatkuu.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

Yes. So, uh, dear colleagues, we make... Arvon kollegat, jatkamme kohta 16. Keskustelu sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon Alikanteen, tai Alikanteessa käynyt valtuuskunta. Puheenvuoron saa edustaja Zviefka. Very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. E, e, wrażeniami i doświadczeniami Delegaatti. Kiitoksia. Haluaisin kertoa nyt omista mielikuvistani, jotka syntyvät matkan aikana. Valiokuntamme valtuuskunta vieraili siis Alicantessa sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa. Rova Hannibal oli mukana matkalla ja minä itse tutkimusmatka oli erittäin mielenkiintoinen ja meillä oli hieno ohjelma. Yhtäältä mielenkiintoinen ohjelma, toisaalta pystyimme hyvinkin syvällisesti pureutumaan harmonisointiviraston työhön ja siihen liittyvän ongelmatiikkaan. Pystymme saamaan myöskin mielikuvan siitä työstä, mitä harmonisointivirasto tekee kaiken kaikkiaan. Haluaisin kiittää puheenjohtajia ja sihteeristä ja esittää heille samalla yhden pyynnön. Olisin kovin iloinen, mikäli herra Antonio Campinjoso voisi pitää puheenvuoron, esittää tällä puheenvuoron 2016-2020 vuosien strategiasta ja yhteistyöstämme viraston kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä olisi mielenkiintoinen ja hyödyllinen puhe kaikkien valiokunnan jäsenten kannalta. Hän voisi kertoa itse viraston työn ongelmallisista seikoista. Pystymme käymään myöskin keskustelua rahoituskysymyksistä. Tämän viraston yhteydessä on mielenkiintoinen kysymys, koska kyseessä on ainoa eurooppalainen virasto, jonka budjetti on ylijäämäinen. Tämä tietystikin liittyy markkinoiden, markkinoiden tilanteeseen ja perittyihin maksuihin. Lisäksi käsiteltiin joitakin yksinkertaisempikin kysymyksiä ja säännöksiä, joita pyritään soveltamaan. Mitä näihin ylijäämiin tulee, ja niiden sääntelyyn, niiden käsittelyyn. Yksittäisissä jäsenvaltioissa, kun on virastoja, jotka toimivat tällä tavalla, voitaisiin suunnitella yh- tehdä yhteinen suunnitelma, menosuunnitelma, jossa harmonisointivirasto olisi mukana ja samalla valottaisin harmonisointiviraston toimintaa. Mikä oli mielenkiintoista tuon matkan yhteydessä oli ensinnäkin se, että Alicantti on aivan lumoavan kaunis paikka. Kaupunki on todella kaunis ja sijainti on hieno. Harmisointiviraston toimipaikka on aivan Välimeren rannalla. Joten vaikka tekisi kuinka rankkaa työtä, niin voi samalla nauttia hienoista maisemista vähintäänkin. Tämä nyt oli vain ihan vain tällainen reunahuomautus. Tärkeää on ottaa huomioon se, että uusi rakennus, joka tehtiin käyttöön viime vuonna, on johtanut siihen, että henkilöresursseja voidaan paremmin hyödyntää. Lisäksi Virasto on erittäin moderni palvelin, verkkopalvelin, joka helpottaa tiedonvaihtoa ja tiedonhallintaa. Mitä tulee yhteyksiin jäsenvaltioihin, mutta myöskin yhteyksiin kolmansiin maihin, silloin kun on kyse rekisteröintikysymyksistä ja niiden tarkastamisesta, tämä verkko palvelin on erittäin hyvä siinäkin suhteessa. Me pystymme paikan päällä näkemään, kuinka siellä työtä tehdään, kuinka esimerkiksi, me esimerkiksi simulaation, jossa rekisteröitiin tavaran merkki silmiemme edessä. Pystymme seuraamaan tätä työtä ja he näyttävät meille askel askeleelta, kuinka tämä menettely sujuu. Näemme tämän ilmielävänä, tämän rekisteröinnin. ihmiset, jotka tekevät työtä, ovat erittäin osaavia. Ja vielä tärkeämpää on, että työntekijät, jotka käyttävät hyväkseen näitä välineitä, omaavat mahdollisuuden käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväkseen. Siellä pystyy, pystytään tekemään tämä rekisteröintityö verkkovälitteisesti ja tämä auttaa työssä kovasti. Toiseksi kävimme erittäin mielenkiintoista keskustelua siitä, kuinka tulevaisuudessa tilanne tulee ole, olemaan. Tämä tietystikin oli aivan yleisluontoista keskustelua vain. Olisin vain todeta, että heti ensimmäisenä iltana, kun käytiin keskusteluita, näiden pohjalta voitiin käydä erittäin tunnepitoistakin keskustelu harmonisointiviraston johtohenkilöiden kanssa. Ja tämä oli hyvin antoisa jatko neuvotteluita silmällä pitäen. Olen vakuuttunut siitä, että systemaattinen mielipiteiden vaihto ja tutustuminen virastojen toimintaan, kuten harmonisointiviraston toimintaan, niin kuin meidän valtuuskuntamme matkan yhteydessä tai mikäli kutsutaan harmonisointiviraston henkilöstöä Brysselin vierailulle. Uskon, että kaikki nämä keskustelut tulevat olemaan erittäin hyödyllisiä. Kumpikin saa enemmän tietoa ja näkemystä siitä, miten vastapuoli tekee työtään. Tämä on tärkeä myöskin harmonisointiviraston työn kannalta. Valtuuskuntamatka oli erittäin mielenkiintoinen ja olin suorastaan kiitollinen siitä, että pääsin sinne mukaan. Mrs. kiitos, kiitos. Haluaako Mary Honeyballista jotakin? Uh, just quickly, I mean that was the... Lyhyesti, niin saimme hyvin kattavan esityksen Tadeusz Viefkalta siitä, mitä tapahtui. Tämä oli loistava matka, kaikki nautimme siitä ja sen on aivan ihastuttava paikka ja minä olen ollut töissä virtuossa, joka oli Thamesjoen varrella ja se näytti minusta hienolta, mutta se, että päästiin Välimeren rannoille oli varsin ihastuttavaa. Ja oli hyvin mielenkiintoista nähdä, miten siellä toiminta toimi, sillä he käyttävät valtavasti asioita, heillä on henkilöstöäkin sopivasti. Emme päässeet ihan kaikkiin osastoihin, mutta täällähän ei varsin täysin ymmärretä, kuinka paljon he tekevät ja miten nopeasti ja tehokkaastikin he toimivat. Työn järjestely oli hyvin vaikuttavaa ja jokaisessa toimistossa heillä oli monitori, joka osoitti, mitä töitä oli vielä jäljellä ja mitä oli saatu päätökseen, joten ei ollut mitään tekosyytä. Kaikki tiesivät tarkalleen, mitä kukin teki, mikä on varmaankin hyvä asia, mutta hieman ehkä pelottavaa. No tiedän myös tästä raportista ja keskustelusta, että edustaja Kampiinos haluaisi, tulla, siis Kampiinos haluaisi tulla puhumaan komitean työstä. Ja olisi hyvä, jos löytäisimme sille aikaa, sillä kyse on tärkeästä toiminnasta. Ehdottaisinkin sinne, että etsimme sopivan aikavälin tälle. Lisäksi on tiettyjä asioita tulossa ja muutoksia tulee tapahtumaan hallinnoinnissa ja siitä, että se tulee EUn tekijänoikeusvirasto, joten asioista pitää keskustella vielä heidän kanssaan, joten ehdottaisin, että järjestäisimme tuollaisen tilaisuuden jossakin kohtaa. Yes, I agree. I've been... Kyllä olen samaa mieltä. Vuosi sitten julittiin viraston 20 syntymäpäivää niin sanotusti, ja pitäisi näyttää kaikille, että tämä on menestynyt EU-hanke ja osoitus siitä, että yhteistyö on onnistunut. Tähän on toinenkin syy, miksi Campinios pitäisi kutsua tänne valiokuntaan. Juurikin tavaramerkkipaketti saatiin päätöksen. Olisi mielenkiintoista kuulla häneltä, mitä mieltä hän on tämän paketin täytäntöönpanosta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta, joten kyllä on hyvä idea kutsua hänet valiokuntamme kokoukseen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Voimme jatkaa kohdalla 17 keskustelu taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECDssä Pariisissa käynyt valtuuskunta. Ja täällä on Evelin Regner, joka osallistui ja myöskin Pascal Durand. Puhuisitteko nyt Evelin Regne, olkaa hyvä. Dankeschön. Natürlich war der, äh, Kiitoksia. Tietystikin vierailu UNCDn toimintiloihin oli erittäin hieno ja myöskin se toteutui mielenkiintoisen ajankohtaan. Aiheet, joista keskusteltiin, olivat tämmöinen kirjavia yrityslaki, omistajaohjaus, ja naiset johtokunnissa olivat aiheena iltapäivällä keskustelemme myöskin teollisuustekijä täytäntöönpanosta tekijänoikeuksista keskustelemme siellä. Tämä oli hieno keskustelu myöskin Kurian kanssa, Angel Kurian kanssa, koska juuri ennen vierailuamme ja juuri ennen kuin kaikki kuuli, lukivat lehdistä G20-maiden kokouksista, BEPSistä, periaatteista, joita halutaan ottaa käyttöön tiedonvaihdon osalta ja niin poispäin. Jo ennen tuon asian julkistamista hän antoi meille kattavan kuvan tulevasta ehdotuksesta. Tämä liittyy myöskin meidän omaan työmme Euroopan parlamentissa ja on hyvä pohja sille, kun on kyse osakkeen omistajien oikeuksista ja muustakin työstä, mitä me tehneet yritysoikeuden suhteen corporate governance-paketin yhteydessä. Keskustelut olivat hienoja ei pelkästään Angel Kurian kanssa, vaan moni muidenkin asiantuntijoiden kanssa kävimme hienoja keskusteluita ja muidenkin OECDn merkihenkilöiden kanssa ja saimme hyvän yleiskuvan tilanteesta ja myös omistajuusrakenteita suurissa yrityksissä. Niitä halutaan muuttaa. Olemassa maita, joissa pääosakassa, joka omistaa suuren osan osakkeita, on määrässä asemassa, mutta yhdessä yrityksessä osakkeita, tai yritykset ovat sellaisia, että osakkeet ovat jakautuneet hyvin laajalle kentälle, koska yhä useampi eläkerahasto ja muutkin suuret rahastot haluavat jakaa riskiä sinne tänne, ei pistä kaikkia monia sanaan koppaan, ja tämä vaikuttaa tietystikin kaikkiin niihin sääntöihin, joita jo liittyy näiden yritysten toimintaan. Kuka yrityksessä on vastuussa toimista ja mikä mielikuva siitä, kenellä on vastuu. CSRllä myöskin on suuri vaikutus rahoitusasioista raportointi asiakirjalla tai ehdotuksella. Tästäkin keskusteltiin. Lisäksi OECDn ehdotukset olivat erittäin vankalla pohjalla ja saamme hieman ensikuvaa siitä, mitä tullaan pitää. Kuulemme, mihin suuntaan asioita ollaan viemässä, pystymme keskustelemaan. Saamme paremman kuvan siitä, mitä siellä suunnitellaan. Lisäksi kävimme keskusteluita erään johtavan tutkijan kanssa, joka toimii OECDssä Women on Board eikä naiset johtokunnassa kysymyksissä. Tämän OECDssä erittäin merkittävässä tämäkin keskustelu tämä naispuolen asiantuntija kävi mielenkiintoista keskustelua ja olisi hienoa, mikäli heitä voisi kutsuttaa meidän valiokuntamme kuultavaksi sen kun Luxemburgin puheenjohtajamaan kanssa puhutaan asioista suorissa konferenssissa. Luxemburg aikoo järjestää neuvoston toimesta kokouksen, jotta tätä asiaa saataisiin voimakkaasti vietyä eteenpäin. Meidän suurin kysymyksemmekin on tuloillaan täysistuntovaiheeseen tästä samaisesta aiheesta. Olisi erittäin arvokasta, mikä tätä asiaa työstettäisiin ei pelkästään siten, että pidettäisiin sitä esityslistalla, vaan pikemminkin painostettaisiin jopa, että asia edistyisi. Me saamme jo kuva siitä, miten OECD aikoo asiaa viedä eteenpäin. Pascal on varmaan haluaa sanoa jotakin vielä muista keskustelusta, mutta yhteenvedonomaisesti voin todeta, että Pariisi ei ole kovinkaan kaukana ja keskustelut juuri OECDn kanssa olivat minun nähdäkseni, tai ovat aina minun nähdäkseni hyvin mielenkiintoisia talouspoliittisiltakin kannalta. Ja G20-maiden tekemää työtäkään ei pidä millään tavalla aliarvioida. Ja tämä päivä Pariisissa, niin siitä tuskin voi mitään ylisanoja sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Mitä voisin lisätä siihen, mitä kollegani juuri sanoi. Hän oli hyvin selkeä esityksessään. No pitää paikkaansa, että tämä oli hyvin mielenkiintoinen tapaaminen aamulla. Kuulimme yritysten välisiä vertailuja muun muassa USAn ja EUn välillä, sillä näin ollen Näemme, mitä tapahtuu Atlantin toisella puolen, sillä USAssa ollaan muutama vuosi edellä meitä. Ja tämä on sanottu, mutta pitää olla tietoinen siitä, miten paljon näitä välitoimijoita on USAssa. Toiminta on räjähtynyt, mikä saa aikaan sen, että, no tästä on nyt puhuttukin, ja minusta tämä aihe on hyvin tärkeä tulevien vuosien kannalta. välimiehet, he tarvitsevat ansionsa kuitenkin, mutta sen lisäksi mitä rahoituksessa välitoimijat saavat, niin tämä luo tiettyjä ehtoja yritysten johtotoimintaan USAssa, mukaan lukien pk-yrityksissä, jotka ovat markkinoilla tärkeimmässä osassa, sillä he vastaavat 80 prosenttia markkinoiden toiminnasta USAssa. Euroopassa taas tämä luku on paljon pienempi. Eli olisi mielenkiintoista kuulla näistä toimista. Ja, ja pitää pohtia näissä on noita kysymyksissä myös sitä, että mitä pääsihteeri, pääsihteeri meille sanoi. Hän järjesti meille varsinaisen shown, ja kokous kesti kaksi kertaa kauemmin kuin mitä odotettua. Mikä oli mielenkiintoista oli se, että hän todellakin tarvitsee tukea Euroopan parlamentilta suhteessa näihin G20-kokouksiin, ja huomataan, että OECDlle Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, joten meidän pitää käyttää sitä hyväksi. Pitää se, että osakkaiden oikeuskysymyksissä on varsinkin näin. Esimerkiksi ja meidän kannattaa keskustella heidän kanssaan, sillä heidän visionsa on laajempi kuin meidän 28. Joten tämä oli tärkeä kokous sitten. Siellä oli paikalla myös Kavada, joten meitä oli kolme. Vous ähm, Täällä oli neljä, jos en nyt muista väärin. Constance Le Grip oli myös. Niin, mutta pahoittelut, mutta siis kun Konstant tuli paikalle, niin no, uskon mitä oli kuitenkin koko ajan kolme, sillä minun piti käydä äänestämässä täällä. Okay, thank you very much. Kiitos. En näe puheenvuoropyyntöjä, joten tämä kohta voidaan päättää enää yksi kohta jäljellä esityslistossa. 21 delegoitujen säädösten täytäntöönpanon toimenpiteiden valvonta. Kriisoimen osku esittelijä ei ole paikalla mutta raportista on selvää, että ongelmia ei ole kummassakaan säädöksessä komission asetus, jossa muutetaan asetusta 1126 kautta 2008, jossa käsittelee tilinpitosäädöksiä muun muassa, joka on siis vuodelta 2002, ja toinen on komission asetus, jolla muutetaan asetusta 126 kautta 2008, jossa sovitetaan tietyt kansainväliset tilinpitostandardit suhteessa asetukseen 1026 vuodelta 2002 liittyen kansainvälisiin tilinpitostandardeihin vuodelta 2007 Jos voisitte panna tämän merkille sitten, voimme pitää tämän kohdan läpikäytynä. Jos on kysymyksiä, niin sitten pitää siirtää se toiseen kokoukseen, mutta riippuu teistä. Ei ole kysymyksiä tähän kohtaan liittyen. Sitten olemme käyneet kaikki kohdat läpi. Kiitos, että pääsitte paikalle. Viimeinen ilmoitus, seuraava kokous on torstaina 12. marraskuuta Brysselissä. Kiitos.